se peräänkuuluttaa demokraattisia arvoja kumppanimaissamme. Kiitos. Dank, Herr Kommissar. Kiitoksia komission jäsen. Ja meillä on viisi päätöslausumaesitystä EKR EFD-ryhmältä. Vihreiltä, kansanpuolelta ja Aldelta. Keskustelu on päättynyt ja äänestys toimitetaan keskustelun jälkeen. Seuraavaksi keskustelemme naisten tilanteessa Afganistanissa ja Pakistanissa. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa Chanuk kaksi minuuttia. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Naisten tilanne Pakistanissa ja Afganistanissa on hyvin vakava. Ihmisoikeusreikkauksia naisia vastaan tehdään hyvin yleisesti ja on huolestuttavaa, että niitä usein suvaitaan viranomaisten tasolla. Pakistanin kunniamurhiin on puututtava erityisesti ja hallituksen pitää toimia paljon vahvemmin, jotta erityisesti tämä murha ei jää ilman rangaistusta. Sukuelinten silpomisesta ilmoitetaan edelleen ja viranomaisten pitäisi tutkia myöskin näitä tutkimusrikoksia. Afganistanissa on äitikuolleisuus maailman toiseksi suurin ja odottavien äitien terveyden eteen pitäisi tehdä enemmän. Joissain osissa näitä maita voidaan myöskin teloittaa raskaana olevia naisia. Ja tämä täytyy tietysti tuomita mahdollisimman raskaasti, ja se on tietysti YK kansainvälistä ihmisoikeusjulistusta vastaan. Vaikka EU on antanut paljon apua Afganistanille, naisia ja tyttöjä kohdellaan eri tavalla, he eivät saa samalla tavalla koulutusta kuin miehet, koska kulttuuriin on syvälle juurtunut naisten syrjintä. Sukupuolten välinen tasa-arvo ei toteudu ja naisia ei päästetä esimerkiksi oikeuslaitokseen. Ja tähän asiaan pitää puuttua ja meidän pitää löytää kestäviä ratkaisuja ennen kuin Naton joukot vetäytyvät Afganistanista vuonna 2014. Bonnin konferenssissa saatiin rohkaisevia tuloksia ja uskomme, että samoin kuin näissä maissa hallitusten tekemät toimet, että EU pitäisi antaa enemmän tukea hankkeille, joilla edistetään ja suojellaan naisten oikeuksia näissä kahdessa maassa.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 Kiitos, herra puhemies. Minusta vaikuttaa uskomattomalta, että täällä vuosituhannella on edelleen olemassa maita, jotka estävät naisia osallistumasta taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen elämään Afganistanissa ja Pakistanissa. Heidät sysätään yhteiskunnan reuna-alueille ilman minkälaisia mahdollisuuksia kehittyä ja käyttää mahdollisuuksiaan. Erilaisia kieltoja, sortoa, syyttelyä harjoitetaan heitä kohtaan ja tämä estää heidän toimintaansa aivan arjessa – Talebanin vallan sorruttua Afganistanissa tilanne on kohentunut, mutta Pakistanissa tilanne on päinvastoin huonontunut siitä syystä, että on hyvin syrjivää säädöstöä. Ajatellen esimerkiksi uskonnollisten käsitysten suojelu. Siksi kansa sekä Afganistanissa ja Pakistanissa pitäisi uudistaa lainsäädäntöä niin, että naiset voisivat elää arvokkaalla tavalla, kehittyä henkilökohtaisesti ja ammatillisesti. Totta kai he tarvitsevat myös turvallisuutta työpaikoillaan tai kotona. Jos ajatellaan, miten paljon me annamme apua EU-sta maille, niin meidän tehtävämme ei ole pelkästään ilmaista näkästyksemme, vaan vaatia muutakin. Kiitoksia. Seuraavaksi Romeo Rueda. Kaksi minuuttia. Kymmenen vuotta Pietarin konferenssin jälkeen Afganistanista 2001, jonka jälkeen kansainvälinen yhteisö ja Afganistan ovat tehneet yhteistyötä. On totta, että jotain edistystä on tapahtunut naisten aseman osalta. Hallituksen mukaan yli neljä miljoonaa tyttöä käy koulua ja korkeakouluja – 70 prosenttia virkamiehistä on naisia ja yli 20 prosenttia parlamentin jäsenistä on naisia. Mutta parannuksia pitää edelleen tehdä ja usein parannukset ovat pelkästään sanahelinää. Nais, äitien ja lasten kuolleisuus on yksi pahimpia maailmasta ja naisiin ja tytöihin kohdistuu väkivaltaa, on lapsiavioliittoja ja Sillä usein tyttöjä annetaan toiselle perheelle korvaukseksi jostain tehdystä rikoksesta. Ja myöskin kivittäminen ja naisten silpominen on hyvin tyypillistä talibanien piirissä. Afganistanin naiset joutuvat lisääntyvien hyökkäysten kohteeksi. Tämän asian täytyy puuttua ja pyydämme, että turvallisuusjoukot Naisia ja lapsia pitää suojella väärinkäytöksiltä ja täytyy muistaa, että naisten pitäisi päästä mukaan myöskin järjestöihin ja laatimaan ja arvioimaan erilaisia turvallisuusmittareita. Sitten Pakistanissa tilanne on samantyyppinen ja erityisesti huolestuttava on se, että joillain alueilla viranomaiset toimivat hyvin samalla tavalla kuin Afganistanissa ja siksi pyydämme, että Pakistanin hallitus noudattaisi vuoden 1973 perustuslakia, joka kumottiin vuonna 1977, ja siihen liittyy ri- syrjimättömyys sukupuolen nojalla. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Murphy yksi minuutti. Thank you, President. Kiitos puhemies. Jo kymmenen vuotta on kulunut siitä, kun naisten oikeuksia on käytetty perusteena mennä Pakistaniin valtava maa, mutta naisten asema on edelleen kammottava. Heidän lukutaitonsa on 13 prosenttia, vai 5 prosenttia menee jatkokoulutukseen. Se on korkeampi kuin Talibanin aikaa, mutta alhaisempi kuin viisi vuotta sitten. Mun järjestön mukaan jopa 60-80 prosenttia naisista jo käytetään väärin se on vaarallisempi paikkoja myös maailmassa olla nainen ylipäätään. Golnassin kohtalo on kammottava esimerkki laista, joita heitä kohta käytetään. Hänet 19-vuotin raiskattiin, hän tuli raskaaksi ja sen jälkeen hänet pantiin vankilaan aviorikoksesta. Onneksi hänet armarittiin eilen ja vapautettiin, mutta jopa 12 vuotta hän olisi saanut. Mutta puolet naisista vankiloissa ovat moraalirikoksista siellä. Tätä ei voida käyttää perusteena kuitenkaan miehityksen jatkamiseksi. Joukot on sieltä vedettävä ja nyt jos halutaan saada vastarintaa, niin täytyy osoittaa so- solidaarisuuden tunte naisille, järjestöille, jotka puhuja mikrofoni katkaisti. Vielen Dank, Herr Kollege Murphy. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Preda, yksi minuutti discutăm astăzi uh, și despre Afganistan și despre... Me keskustelemme täällä myöskin Afganistanista ja Pakistanista. Molemmissa maissa me voimme huomata, että siellä on seikkoja, jotka ovat myönteisiä. Esimerkiksi Afganistanissa eräät eh, naiset on nimitetty vastuullisiin asemiin. Eh, Risa on myös on ihminen, joka tuomittiin vankilaan Pakin, Pakistanissa. Ja täällä on, on tällaisia menettelyjä, jotka syrjivät naisia. Kuitenkin molemmissa maissa on hyvin vakavia asioita, jotka ovat vielä hoitamatta. Afganistanissa perheväkivalta, aivan kuin Pakistanissa sitten myös kivitys, tällaiset äh, asiat äh, tapahtuvat, jos sosiaalisia sääntöjä rikotaan. Naiset joutuvat kunnia kunniamurhien kohteeksi. Ja usein islamismiin kääntyminen on hyvin laaja. Kiitoksia. Seuraavaksi Nikolai, puolitoista minuuttia. Mulțumesc, domnule președinte. Kiitoksia, puhemies. Tämä päätöslauselma, vaikka se koskenkin vain kahtamat, jos erilainen tilannekin vallitsee naisten kohdalla, niin kuitenkin se koskee laajempaakin tilannetta. Ensinnäkin tilanne on hyvin dramaattinen, ajatellaan naisten mahdollisuuksia ja oikeuksia. Naisiin kohdistuu väkivalta jatkuvasti. Tämä koskee varsinkin Pakistania. Afganistanista voidaan sanoa, että tilanne on toki kohentunut ainakin oikeudellisesti sikäli, että perustuslaki antaa kyllä yhtäläiset mahdollisuudet ja tasa-arvon. 2009kin pyrittiin lisäämään toimia naisen kohdasta väkivallan kitkemiseksi. Naisten edustuskuisin on lisääntynyt, mutta on todettava kuitenkin, että tilanne käy hyvin vaikeaksi, kun kansainväliset joukot – vetäytyvät niin, Afganistanista. Minä uskon, että se mitä on saavutettu ylipäätään näinä vuosina voi olla, että se valuu hiekkaan hyvinkin nopeasti. Siksi EU pitäisi vahvistaa vain kumppanuusohjelmiaan. Kiitoksia. Ja sitten poliittisten ryhmien edustajat. Ensimmäisenä Posselt yksi minuutti. Herr President. Puhemies. Nämä maat ovat hyvin erilaisia, vaikka ne ovat naapurimaita mutta erot ovat vielä suurempia näiden maiden sisällä. Pakistanissa on hallituksen päämies ja kummassakin maassa on alueita, joilla naisia edelleenkään ei päästetä nais, äh, kouluun tai lääkärin. Ja tällaiset suuret erot maan sisällä voidaan poistaa ainakaan, aina, ainoastaan kärsivällisillä muutoksilla. Ja silloin Afganistanissa meidän toimintamme on epäonnistunut. Ajatuksenahan oli, että voisimme edistyä nopeasti, mutta tämä ei ollut mahdollista. Tämä ei ollut Euroopassakaan mahdollista, eikä nyt ainakaan Afganistanissa. Meidän täytyy nyt tottua siihen, että näissä maissa on oma kehitystahti ja että siellä tarvitaan kärsivällisyyttä ja kestävää tukea. Ja me emme pelkästään nappia painamalla voi muuttaa yhteiskuntaa noin vain. Kiitoksia. Seuraavaksi Senisiin yksi minuutti. Kiitos, herra puhemies. Eräiden tietojen mukaan Afganistan on ensimmäisenä listalla, jonka, joka on arvitoraisen oikeuksien oikeuksia. Pakistan on kolmantena. Siellä edelleen kunniamurhat hyväksytään, naisten väärinkäyttö hyväksytään. Tämä on oikeastaan valtiolestymistapaa koska hallitseva uskonto on riistänyt naisilta monet ihmisoikeudet. Puolet naisista vankiloissa on tuomittu niin kutsutusta moraalisista rikoksista, aviorikoksesta tai että ovat panneet miestensä luolta. Suurin osa naisista on raiskattu. Heitä on sorrettu tai harjoitettu psykologista väkivaltaa. Afganistanissa tilanne on jonkin verran parantunut ehkä, mutta voidaan sanoa, että lakia ei ole kuitenkaan noudatettu ja hyökkäykset ovat vain lisääntyneet. Kiitoksia. Seuraavaksi Ojuland, yksi minuutti. Leider nicht erschienen, Hän paikalla, eli seuraavaksi yksi minuutti. Pardon, merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Me, olemme järkyttyneitä tästä tilanteesta, joka Afganistanissa ja Pakistanissa vallitsee erityisesti naisten kohdalla nämä eh, maat ovat sellaiset, jotka polkevat naisten eh, oikeuksia, raiskauksia, väkivallan tekoja ja lista on hyvin pitkä. Tästä on monta esimerkkiä tänään kuultu. Minä en usko, että sotavoimien läsnäolo Pakistanissa on tuonut yhtään mitään hyvää Afganistanin naisille. Luultavasti pahemmin vaan käy. Meidän täytyy painostaa näitä maita, jotta asiat kehittyvät eivät pelkästään juridisesti. Meillä on kumppanuussopimuksia näiden maiden kanssa. Meidän täytyy käyttää näitä ja näiden kansojen hyväksi, siviilien hyväksi, ja ihmisoikeuksien vuoksi, demokratian vuoksi. Virheitä on tehty menneisyydessä, niin tästä lähtien meidän pitää tukea demokratiaa. Kiitos, herra puhemies. Hyvä komission jäsen. Naisten asema islamilaisissa maissa on monimutkainen ja hankala. Sitä hankaloittaa myös uskonnollinen perintö, varsinkin äärialueilla, joilla ääriliikkeet hallitsevat on nähtävissä, että on käytössä keskiaikaisia käytänteitä. Meidän täytyy keskittyä näiden maiden väestöön, että me voisimme suunnata heidät kohti nykyaikaisempaa elämäntapaa. Meidän täytyy unionista tukea naisia, että he voivat myös puolustautua heihin kohdistuvalta väkivallalta, nöyryttämiseltä. Humanitaarinen apu, joka on suunnattu tytöille ja naisille, edellyttää kuitenkin sitä, että mukana on jatkuvaa painostusta viranomaisia kohtaan niin, että käytettäisiin keinoja rajoittaa naisiin kohdistuvaa syrjintää. Meidän täytyy antaa esimerkki sivi, sivistyneestä tavasta hallita niin, että päästään vanhoista perinteistä. Kiitoksia. Teillä oli puolitoista minuuttia. Niin, kiitos.

într adevăr așa cum au spus colegii mei în afganistan au avut. Kiitoksia, puhemies. Kuten kollegani ovat todenneet, jotain parannusta on tapahtunut Afganistanissa, mutta on kammottavaa, että naisten tilanne Afganistanissa on lähes samanlainen kuin kymmenen vuotta sitten, kun allekirjoitus väliaikaishallituksesta allekirjoitettiin Lapsikuolleisuus ja synnyttävien äitien kuolleisuus on hälyttävän korkea ja myöskin se, että siellä on fundamentalisti tuomioistuimia ja naisia ja tyttöjä vastaan hyökätään usein, jos he käyvät koulua tai haluavat osallistua julkiseen elämään. Vaikka naisia on enemmän parlamentissa ja julkishallinnossa, Afganistanin naiset joutuvat perheväkivallan, pakkoavioliittojen kohteeksi, he eivät saa lääketieteellistä apua, ja poliisi ja oikeuslaitos syrjii, syrjii heitä. Pakistanissa tapahtui viime per, viikonloppuna räjähdys tyttökoulussa ja se kertoo hyvin paljon tilanteesta. EU haluaa kuitenkin maahan suhteet, mutta tällaiset törkeät ihmisoikeusrikkomukset heikentävät näitä pyrkimyksiä. Ja meidän täytyy pyytää, että viranomaiset näissä maissa puuttuvat näihin tilanteisiin. Kiitoksia. Ja sitten Tunut Hoinstein. Thank you very much. Um, Kiitoksia kovasti. Joulukuun alussa kansainvälinen yhteisö tapasti Afgan viranomaisia Montu-konferenssissa. Afganistani sitoutui ottamaan mukaan myös ihmisoikeussitoumuksensa perustuslakiin. Tasa-arvonaisten miesten kesken muun muassa. Se on tervetullutta ja meidän on syytä tukea sitä myös Euroopan unionista. Kun katsotaan vuoteen 2014, kun on tarkoitus vetää kaikki joukot pois ja Afganistan saa täyden itsenäisyyden hoitaa omia asioitaan, niin on äärimmäisen tärkeää, että edistys ei ota takas, takapakkia. Meidän täytyy selvittää suhteet hallituksen tai Talibanin välillä ja se ei saa johtaa kuitenkaan naisten oikeuksien tilanteen huononemiseen. EU-ssa meidän pitäisi antaa tukemme. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten menetty ilman puhujalistaa. Ja Gomes saa ensimmäisen puheenvuoron. I'll never forget uh, the self-burnt that I... En koskaan unohtaa, kun kävin Irakissa 2008 ja kuulin siitä, miten naisia oli vankiloissa ja he olivat paineet sortavaa perhettä, poliisia, oikeusjärjestelmä, joka syrjii heitä epäilemättä. Paljon tässä on kohentunut tilanne sen jälkeen, kun Talevanista päätti osin eroa, mutta minä tiedän, että on valtavia vaaroja nyt edessä, kun neuvotteluja käydään Talibanin kanssa. On ehdottoman tärkeää, että EU vaatii, että naiset pääsevät neuvottelupöytään ja vaaditaan myös vastuuta kansainvälisistä näiden sitoumusten osalta, joita Afganistit ovat tehneet, viranomaiset siis. Afgan- Pakistanissa on myös vireä yhteiskunta, mutta riittävästi ei ole naisia valtapitävissä asemissa. Joskus pääministeriötäkin on ollut, on erittäin uskomatonta, että valtavaa syrjintää tapahtuu myös lainsäädännössä naisiin. Ja ajatellen esimerkiksi Hudots-lainsäädäntö tai aviolainsäädäntö, me vaadimme, että vastuuta kannetaan myös ihmisoikeuslausekkeista, joita on meidän yhteistyösopimuksessamme. Kiitos. Vielen Dank, Frau Kollegin Gomez. Kiitoksia. Sitten Tavares. Obrigado, senhor presidente. No Kiitoksia, puhemies. Afganistan ja Pakistan ovat tapauksia, missä on pahinta geopoliittista politiikkaa harjoitettu. Ja siihen liittyy myöskin erittäin ikäviä paikallisia tendenssejä. Ja kun niitä käytetään osoituksena vallasta, silloin myöskin paikalliset tendenssit pahenevat ja esimerkiksi Afganistanissa muutama vuosi sitten amerikkalaiset totesivat, että mitään sotilaista ratkaisua tilanteeseen ei ollut, mutta tilanne on ollut siellä jo tuhansia vuosia näin. Nyt sitten yritetään saada aikaan väliaikaishallitus, jossa mukana ovat talibanit, ja se sitten taas palauttaisi meitä satoja vuoksia taaksepäin naisten oikeuksien osalta. Maassa on esimerkiksi joukkoraiskauksia,

komission jäsen Almunia saa puheenvuoron. Thank you very much, Mr. Kiitoksia kovasti, herra puhemies. Ensinnäkin Afganistanista puheen ollen. Bonn-konferenssin yhteydessä hiljattain EU-yhteydessä kansainvälisen yhteisön kanssa korostanut jälleen kerran, mikä merkitys on naisten oikeuksien puolustamisella. Varapuheenjohtaja Ashton yhdessä ulkoministeri Hillary Clintonin kanssa tapasivat afgaaninaisia konferenssin alussa. ovat meille kaikille innoituksen lähde. EU tukee afgaanijohtoista sovintoprosessia, niin on erittäin tärkeää myös laajentaa edistystä, jota on saavutettu Afganistanissa ihmisoikeus- ja naisten oikeuksissa sitten vuoden 2001 varsinkin. Afganinaisten asema yhteiskunnassa on usein hyvin hauras. EU ottaa tämän aina esille suoraan myös Afganin hallituksen kanssa aina, kun se on vain tarpeen. Teemme meidän kantamme selväksi julkisestikin niin, että kuten tänä vuonna avattiin naisille myös suojakoteja helmikuussa. Se on näkyvistä myös neuvoston päätelmissä viime heinäkuulta ja jälleen uudelleen myös marraskuussa. Enemmän pitää olla tarjolla oikeutta naisille, Tähän vaikuttaa varsinkin perheväkivalta. Tämä on erittäin tärkeää myös EUn avustuksessa, koska tämä edistys riippuu muista uudistuksista Afganistanin oikeusjärjestelmässä. EU on mukana tässä läheisesti, tukee Afganien ponnisteluja Kabulin prosessissa. Pakistanista seuraavaksi. Naisen oikeuksien edistäminen on etusijalla EU:ssa ja jäsenvaltioiden toiminnassa kun olemme yhteistyössä Pakistanin kanssa, vaikka edistys riippuu ennen kaikkea tuon maan hallituksen toimista, niin EU-jäsenvaltiot voivat kuitenkin käyttää vaikutusvaltaansa käymällä vuoropuhelua viranomaisten kanssa, tukemalla toimenpiteitä, jotka on kohdistettu naisten oikeuksiin, auttamalla myös oikeuden saamista. On paljon ihmisoikeushuolia, naisten kohdalla varsinkin Pakistanissa väkivalta kaikkein vakavimpana asiana. EU käyttää omaa poliittista vuoropuhelua jatkuvasti hyväksi Pakistanin kanssa, että naisten oikeudet otetaan esille keskusteluissa. Pitkänä tavoitteena on, että tehokkaasti ruvetaan myös toteuttamaan YK syrjimättömyysyleissopimusta myös naisten kohdalla. Pakistan on tässä yleissopimuksessa sopimuspuolena. Me annamme myös tukea niin, että voidaan täytäntöönpanoa lainsäädäntöä Pakistanissa – että voitaisiin estää kaikenlainen naisen kohdistuva väkivalta ja taata tuki myös väkivallan uhrille. Kiitos, herra puhemies. Vielen Dank, Herr Kommissar Almunia. Kiitoksia komission jäsen. Meillä on seitsemän päätösasemaesitystä tullut eri ryhmiltä. Keskustelu on päättynyt ja äänestys toimitetaan seuraavan keskustelun jälkeen. Seuraavaksi keskustelu.